suljettuna, byrokraattisena, vaikeasti seurattavana elimenä, jos ei kukaan tiedä, miten päätöksiä tehdään. EU nähdään instituutin, joka käyttää valtavia määriä veronmaksajien varoja, kuten tämänkin talousarvon yhteydessä, asioita, jotka vain vähän kiinnostavat tavallista ihmistä. Tälle parlamentti kuitenkaan mikään ei ole riittävästi. aika ajoin Euroopan unioni ehdottaa talousarviota, joka edellyttää sitä, että yhden rahaa valuu EUn rahakirstuihin. Ihmisistä tuntuu, että ilmaisuutta vaikuttaa ja talousarvion vaikutus heidän oman elämänsä on vähäistä. Siksi peräänkuulutaan toisiusperiaatetta. Nyt pitäisi lopettaa tämä autopilotilla lentäminen ja kunnioittaa toisiusperiaatteen ajatusta ja antaa kansallisten parlamenttien päättää itsemistä asioistaan. Itse päättää, lähdetäänkö asioita Brysselin käsittelyyn vai hoidetaanko ne itse. Nyt pitäisi paremmin käydä kanssakäymistä kansaisen kanssa. Uskon, että näin tullaan tekemään sitten, kun me olemme täältä lähteneet minun maassani. Kiitokset. Ja seuraavaksi kollega Zehovski, EPP. Člen Brexit Party a možná, možná na rozdíl od členů Brexit Toisin kuin Brexit-puolueen jäsenet, minä käyn virastoissamme, joten tiedän, mitä siellä tehdään, miten siellä menee, tiedän, mitä Euroopan unioni tekee. Ja vaikka olen EUn uudistamisen kannalla, niin tiedän, että tämä budjetti perustuu konsensukseen ja konses, konsensus perustuu tiettyyn komission ehdotukseen ja siihen tehtyihin muutoksiin ja kommentteihin, jotka Euroopan maat ja Euroopan parlamentti ovat antaneet. En minä kuplassa asu niin kuin jotkut jäsenet täällä Euroopan parlamentissa, jotka uskovat, että me olemme täysin irrallaan kansalaistemme todellisuudesta. Toisin kuin te, minä käyn äänestäjämme luona, luen tilintarkastajien raportit ja tiedän, että meidän täytyy lisätä rahaa ja resursseja esim. tällaista agentuuraa meidän täytyy tiettyjen virastojen varoja lisätä 2,4 miljoonalla eurolla, koska esimerkiksi Galileo ja muut ohjelmat vaativat näitä varoja, joita kyseinen virasto niille tarjoaisi. Ja jos emme niitä varoja tarjoa, niin silloin me emme pysty haasteihin vastaamaan, erityisesti turvallisuushaasteisiin, kansalaistemme turvallisuuteen liittyviin haasteisiin ja navigointisignaalin siirtämiseen liittyviin haasteisiin ja muihin, jotka kuuluvat viraston alaisuuteen. Toivon, että nämä resurssit löytyvät ja tietenkin Suomen puheenjohtajavaltio varmasti tulee olemaan paras puheenjohtajavaltio löytämään meille hyvän kompromissin, joka on sekä hyvä parla- par- parlamentille että komissiolle. Täällä olisi Sokorilta sininen kortti. Sopiiko teille? Kyllä, olkaa hyvä edustaja Sokor. Kiitoksia paljon puhemies. Herra Chehowski, te mainitsitte Brexit-puolueen kollegat. Kysyn teiltä seuraavaa. Miksi teidän mielestänne ihmiset ovat niin tyytymättömiä? Mikäli EUta ei olisi, ihmisillä ei koskaan olisi ollut mahdollisuutta esittää näitä lausumia niin avoimesti julkisuudessa. Miksi te uskotte, että valheita levitetään ja asioita vääristellään? Teidän maanne, vaikka se saisi kuinka paljon kaikenlaisia alennuksia, tai sai kaikenlaisia alennuksia, siitä huolimatta se ei ole koskaan tyytyväinen. En ymmärrä miksi. Vastaus 30 sekuntia. Kiitos paljon. En usko, että tarvitsen edes 30 sekuntia. Minä olen opiskellut Itävallassa psykologia aikanaan. Ja siellä oli paljon frustroituneita turhaantuneita ihmisiä, tällaisia frustraatiotapauksia, joista olimme opiskelleet opinnoissamme. Ja hyvin harvoin tuollainen, tuo, tuollaista diagnoosia voitais, voittiin soveltaa tämän Euroopan parlamentin jäsenen silloin, kun psykologiaa opiskelin, niin noita diagnooseja ei täällä kyllä voi soveltaa. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Deutsch EPP. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, parhaat kollegat. Niin. Täytyy sanoa, että ei ole hyvää budjettia, vain sellainen, joka joku hyväksytään, taikka sitten sellainen, joka hylätään. Ja nyt minä ehdottaisin, parhaat kollegat, että huomisessa äänestyksessä tämä ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi tulisi hyväksyä. Ja tästä syystä ehdotan, että annamme tukemme tälle talousarviolle. Toki siihen liittyy koko joukko ongelmia ja ne tietenkin voidaan mainita, mutta parlamentin ehdotus sisältää pyynnön minun aloitteeni tavoitteeni siitä, että kolme miljardia euroa tulisi vuoden 2020 talousarviossa lisätä kohesiota varten. Näin voidaan välttää tilanne, joka viime vuonna tuli eteemme. Ja siksi todella ehdotan, että parlamentin ehdotusta tuetaan. Kiitokset ja sitten kollega Kyrtso CPP. E Kiitoksia puhemies. Sallinette, että sanon brittikollegoille, älkää olko huolissanne kansallisista menoistanne, koska meillä on nyt 3 prosentin tavoite joka vuodelle. Ja mikäli puhutaan 45 prosentista PKTL, niin herra Johnson on sanonut, että julkisia menoja maassa pitää lisätä, jotta voidaan saada ihmisten tyytymättömyys kuriin, tyytymättömyys, joka aiheutuu Brexit-prosessista. Briteillä on 4-5 prosentin tavoite ja meillä on 3 prosentin tavoite. Mikä te katsotte taaksepäin viimeistä kymmentä vuotta? Voitte havaita, että lisää rahoitus tarpeita on ja neuvoston täytyy auttaa parlamenttia, jotta päästään riittävälle tasolle. Kiitokset ja seuraava puhuja on edustaja Jaruba e CPP. Paljon kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijöitämme siitä, että he löysivät hyvän kompromissin. Olen samaa mieltä, että unionin täytyy olla aktiivisempi avain toimialoillaan, politiikan aloillaan vuonna 2020, eli meidän pitäisi lisätä budjetti budjettimme kokonaissummaa 2,7 miljardilla eurolla komission ehdotuksesta. Me olemme ehdottaneet 171 miljardia euroa aktiiviseen ilmastonsuojeluun, nuorisot työllistämiseen ja erasmukseen ja pk-yritysten tukeen ja myöskin tutkimukseen ja kehitykseen sisältäen äärimmäisen tärkeän tutkimuksen syö, syöpien selättämiseksi. Meidän täytyy myöskin auttaa taistelussa Afrikan sikainfluenssaa vastaan, koska se on vaikuttanut monien perheiden toimeentuloon myöskin Puolassa ja ehdotin innovatiivista ohjelmaa, jolla moni monitoroitaisiin pimeää verkkoa. Me tukisimme asiankuuluvia viranomaistahoja kansalaisten suojelutehtävässään, jotta internetin syvät tummat syöverit eivät pääsisi heitä hallinnoimaan. Huomenna toivottavasti tämä kompromissi saa laajan enemmistön tuen. Kiitokset ja seuraavaksi kollega Hava, EPP. Olkaa hyvä. Domnule președinte, domnilor, domnule comisar. Kiitoksia, puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Haluan esittää kiitokseni siitä, että minulla on tilaisuus puhua täällä ja uutena Euroopan parlamentin jäsenenä haluan sanoa, että minä pelkäsin jääväni hiukan yksin tässä suuressa salissa. Näin, että monet marssivat saliin, käyttävät puheenvuoron ja lähtevät saman tien. Ja mielestäni demokratiaan kyllä kuuluisi se, että jätäisiin kuuntelemaan, mitä toinen toisella me on sanottavana. Kyse on solidaarisuudesta, kyse on Euroopan unionista. Ja en minä nyt tässä halua ää, äh, muuta kuin, että kuuntelemme toinen toisiamme. En minä ole yhtä mieltä mistään leikkauksista. Minä en koskaan äänestäisi minkään mm, leikkausten, budjettileikkausten puolesta, koska minä, minun mielestäni paikallistasoa täytyy ehdottomasti tukea. Ja minä katson, että jos rahaa on vähemmän, niin ei voida paljon saada myöskään aikaan. Me haluamme olla maailmanlaajuisia johtajia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Me haluamme tukea nuoriamme, että heistä tulee tulevaisuuden tekijöitä. Haluamme yhteiskunnallista tasapainoa, haluamme yhteenkuuluvuutta, tarvitsemme vastuullisen talousarvion ja tätä varten meidän täytyy mielestäni jäädä tähän saliin kuuntelemaan toistemme puheenvuoroja. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten edustaja Spiraki Pepe. Kiitoksia puhemies komission jäsen herra Oettinger, neuvoston edustaja, hyvät naiset ja herrat. Mikäli tarkastelee niitä leikkauksia, joita on tehty vuoden 2020 talousarvioon, sillä on vaikutusta työpaikkojen luomiseen, tutkimusvaroihin, nuorisotakuuseen ja niin poispäin. Se vaikuttaa myöskin mahdollisuuteemme saada aikaan vipuvaikutuksen avulla muuta rahoitusta Eurooppaa varten. Ja kun tarkastellaan seuraavaa rahoituskehystä kaudelle 2021 vuodesta eteenpäin. Meidän täytyy kaikki tämä jollakin tavalla saada kompensoitua. Meidän täytyy löytää riittävästi rohkeutta tulevaa rahoituskautta varten. Mehän haluamme tällaisen oikeudenmukaisen siirtymän esimerkiksi. Tämä on erittäin tärkeä asia minun maani kaltaisille maille, kuten Kreikalle, minun maalleni. Meidän täytyy löytää riittävästi rahaa, jotta voimme pistää kampoihin ilmastonmuutokselle ja rahoittaa kaikki muut tarpeet. Meidän täytyy uudelleen nyt tarkastella näitä tehtyjä leikkauksia ja käyttää kaikki jousto hyväksi, jota vain löytyy. Kiitoksia. Näin olemme kuulleet kaikki puheenvuorot puhuja listalta. Sitten meillä on viisi puheenvuoroa puhujalista ulkopuolelta. Näistä ensimmäinen kolka Suhada, smt ryhmä Olkaa hyvä doamnă președintă sunt tudor ciuhodaru medic medic de urgență în iași românia la. kiitoksia puhemies puhuisin omasta maastani romaniasta jossa on meneillään hätätila. Kyse on kaupungista, jonka sairaala on kärsinyt valtavasti viime aikoina leikkauksista. Kyse on suuren määrän, suuresta määrästä ihmisiä. Heidän auttamisestaan. Nyt täytyisi saada 6,2 miljoonaa euroa rahaa käyttöön hyvin nopeasti. Kyse on katastrofista, luonnonkatastrofista, siis tulipalosta. Lisäksi meidän täytyy ryhtyä tehokkaisiin toimiin, jotta voidaan ryhtyä tällaisiin hätätoimiin nopeammin. Nyt toteaisin, että Pitäisi kehittää tätä eurooppalaista tätä pelastuspalveluiden mekanismia myöskin, jotta logistiikkapuoli ja lääkärit saadaan nopeasti käyttöön, mikäli on kyse dramaattisista tilanteista. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyy voida hyötyä hätäperuspalveluista ja kaikkien täytyy kantaa korttensa kikkoon. Rahoituksen pitäisi olla parempaa tällaista toimintaa varten Euroopan talousarviosta käsin. Riittävä talousarvio täytyy taata, jotta voidaan saada aikaan myöskin syövän vastainen eurooppalainen kampanja. Kiitoksia paljon. Yhtenäisyys moninaisuudessaan on yksi periaate, ei pidä unohtaa myöskään terveydenhuoltoalalla. Niin siis nämä ovat minuutin mittaisia puheenvuoroja. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Uolas Kuesta, olkaa hyvä. Uh, Komissio puhuu priorisoinnista ja siinä olisi kilpailukysy ja kasvu, mutta myöskin ilmastokysymykset, nuoret, ihmisoikeudet. Mutta tämä, tällainen kasvu ei ole yhteen sopiva ilmastotoimien kanssa. Edelliset kasvavat, mutta ilmastotoimet eivät ole edes entisellä tasolla. Tässä puhutaan enemmän kuin toimitaan. Emme saa toimia toimintaa. Uskon myös, että budjettimarginaaleja pitäisi mobilisoida enemmän. Ei kaikki ole suinkaan ok. Näyttää, on, on hyvä, että pistetään rahaa sivuun silloin, kun on hyvä päivä, mutta nyt meillä ei ole hyvät ajat. Me, meillä on köyhyyttä, me työskelemme työskentelemme köyhyydessä ja pienet yritykset kärsivät. Miksi emme käyttäisi tätä rahaa, joka on pistetty syrjään epätasa-arvon kitkemiseksi? Puhumme ihmisoikeuksista. No kyllä, ihmisoikeudet ovat valtava kysymys. Oikeus asianmukaiseen palkkaan, kotiin, terveydenhuoltoon. Miksi rahaa laitetaan enemmän sinne? Ja kun puhutaan Euroopan arvoista ja kansalaisjärjestöiden auttamisesta, se auttaisi oikeusvaltion tukemisessa. No entäpä sitten oikeusvaltio, kun puhutaan katalonialaisen vangitsemisesta? Entäpä Julian Assangein vangitseminen? Täällä on aivan liikaa epäjohdonmukaisuuksia, kun katsotaan teidän lähestymistapanne asioihin. Kiitoksia teille ja seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Sokore Pepe. Hvala lijepo, gospođo podpredsjednice. Klimatske promjene... Kiitos puhemies. Ilmastonmuutos, teknologian kehitys, maahanmuutto, uudet geopoliittiset haasteet ja niin poispäin. Nämä ovat niitä haasteita, joita EUlla on edessään. Olen iloinen siitä, että parlamentin ehdotus on kaikkein edistysmielisin, emmekä ole unohtaneet kohesiopolitiikkaa, emme myöskään yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka perustuu solidarisuuteen. Solidarisuudelle EU perustettiin auttamaan heikompia alueita, mukaan luettuna Kroatiaa, josta minä tulen. Parlamentti on myöskin ehdottanut, että horisontti 2020 rahoituksen lisätään miljardi euroa me tarvitsemme tasapuolisen alueellisen jakauman myöskin silloin, kun on kyse Horisontti 2020 ohjelman varoista. Epäsuhtainen rahan käyttö on sellaista, että raha menee rikkaisiin maihin, joissa on jo kehittynyt infrastruktuuri ja vähemmän kehittyneet maat saavat vähemmän rahaa. Uskon, että tämä tilan täytyy saada parempaan tasapainoon jäsenvaltioiden välillä. Koheisopolitiikan kautta niin, että vähemmän kehittyneet valtiot voivat saada kirjoitetuksi kiinni kehittyneempiä maita ja sitten ne pystyvät paremmin hakemaan rahaa myöskin Horisontti 2020 ohjelmasta. Önias. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi kyllä Mavridis, Mav, Mavridis äh, ST-ryhmästä. Olkaa hyvä. Όσοι επιθυμούμε μια δυνατή θα Kiitoksia puhemies. Haluamme vahvaa Eurooppaa ja tätä varten tarvitaan myös rahaa. Komission jäsen, te puhuitte hankkeista, jotka tuovat lisäarvoa Euroopan unionille. Ja komission jäsen jos äh, nyt oltaisiin, tai jos nyt muistellaan viime parlamentin alkuaikoja ja tuolloin käytyä keskustelua talousarvosta, niin viisi vuotta sitten äh, ehkä vaikutti siltä, että mitään ei ollut tehtävissä, mutta me teimme kuitenkin, mutta tämän jälkeen äh, esimerkiksi Turkissa tai Tur- Turkki on rikkonut ihmisoikeuksia ja Afrinissa, Pohjois-Syyriassa. Se on vallannut nyt alueita. Lisäksi se on toteuttanut näitä laittomia porauksia Kyproksen rannikolla. Mitä mieltä te olette? Tarvittaisiinko näitä muutoksia tällä kertaa? Knock. Kiitoksia. Ja sitten viimeisenä kollega Callahan Rinjö. Niin kun puhutaan tästä aiheesta, niin täällä myöskin on Euro- ympäri Euroopan äh, hallituksia, paikallisia hallituksia, valtioita, jotka vaikuttavat myöskin meidän, meidän päätöksiimme. Ja jos puhutaan kasvu- ja vakaussopimuksesta, niin meillä on demografiset ongelmat, ympäristö, innovaation kehityksen tutkimuksen puutto, puutos täällä Euroopan unionissa ja monilla muilla aloilla emme ole onnistuneet investoimaan, ei pelkästään Euroopan unionissa, vaan myöskin paikallishallitusten tasolla. Meidän täytyy olla jonkinla- meillä täytyy olla jonkinlainen tapa Äh, velvoittaa investoimaan infrastruktuuriin ja innovaatioon ja pitkäaikaista kasvua takaaviin äh, talouden alueisiin. Eli ei pidä estää investointia tulevaisuuden. Uskon, että Euroopan unionin budjetti on pieni aspekti kokonaishaastetta, joka meillä on vielä edessä, joten pyytäisin kaikkia tarkastelemaan tätä nimenomaista asiaa ja tarkastelisimme tätä pakettia uudestaan, jotta voitaisiin ravistella vähän hallituksia, jotta tulisi pitkäaikaisia sijoituksia ympäristöön ja infrastruktuuriin ja näihin tärkeisiin keskeisiin asioihin, jotta Euroopan unionista tulisi dynaamisempi. Kiitoksia. Näin olemme kuulleet Euroopan parlamentin jäsenten puheenvuorot tässä keskustelussa. Ja nyt puheenvuoro saa komission jäsen Oettinger. Olkaa hyvä. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minä olen kirjannut avustajieni kanssa ylös hyvin huolellisesti kaikki teidän perustelunne, ehdotuksenne, huomionne, odotuksenne, vaatimuksenne ja tässä tulevina tunteina ja päivinä tulemme vielä arvioimaan nämä kaikki hyvin huolellisesti ja ne tulevat olemaan sitten pohjana kirjalliselle viestille, jonka saatte tässä lähipäivinä sitten, kun me olemme saaneet Euroopan parlamentin lopullisen ehdotuksen, eli siis huomenna äänestettävien muutosesitysten tulokset. Ja todella tulemme ne arvioimaan ja niihin vastaamaan sitten kirjallisesti. Tulemme myös näistä varauksista ja niiden ehdoista valmiutta tiedottamaan teille ja toivomme saavamme näin aikaan sellaisen tuloksen, että vuonna 2020 talousarvio voisi olla täysin täytäntöönpanokelpoinen ilman varauksia. Mick Valasin puheenvuoro oli mielestäni erittäin jännittävä ja vastaan siihen nyt lyhyesti. Onko kasvu automaattisesti huono asia ilmastonsuojelulle? Minä kiistän tämän väitteen. Minun mielestäni talouskasvu Euroopan unionissa on täysin mahdollista ilman, että se olisi ilmastonmuutoksen vastaista jotenkin. Minun mielestäni talouskasvua voidaan saada aikaan ihan ilmastoneutraalisti. Ajatellaan vaikka koko palvelusektoriamme tai hoitoalaa, ajatellaan koulutusalaa, jatkokoulutuksen vahvistamista, lastenhoitoa. Luoko tämä kasvua? Kyllä, mutta mutta luoko se kasvihuonekaasupäästöjä, hiilidioksidipäästöjä? Ei lainkaan. Eli kyse on nyt siitä, että että mihin haluamme talouskasvua, mihin haluamme lisää työpaikkoja. Ja toiseksi, jos katsotaan sitten energia-alaa ja kannatetaan vaikkapa tuulivoimaa Irlannissa, missä sitä jo onkin, mutta halutaan lisää. No, tätä varten tarvitaan terästä, alumiinia, kuparia ja betonia. No, onko sitten niin, että miten, mistä tämä teräs, kupari, alumiini ja ja betoni, missä se valmistetaan moderneissa teräslaitoksissa, jotka ovat tehokkaita ja ympäristöystävällisiä, vai tuodaanko tämä teräs vanhoista eh, polkuhinnalla eh, valmistetuista terästehtaista eh, ja mm, näin se on vahingollista ympäristölle. Ei BKTn kasvu ole yksi yhteen päästöjen kasvun kanssa. Muistuttaisin, että Euroopan unioni on kasvanut huomattavasti viime vuosikymmeninä. Kuitenkin sen hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti vähentyneet. Eivät riittävästi, mutta huomattavasti kuitenkin. Se, että päästöt voidaan saada erotettua talouskasvusta on täysin mahdollista. Ja vielä lopuksi, meidän on haluttava kasvua ainakin siellä, missä Euroopan alueet ovat vielä alikehittyneitä ja minä toivon, että että esimerkiksi Bulgarian maaseutualueet, Kroatian itäiset alueet saisivat saman sosiaalisen hyvinvoinnin äh, kuin Dublinin tai Stuttgartin kansalaiset. Kaikki muu olisi epäsolidaarista. Siksi kasvupolitiikka on osa kohesiopolitiikkaamme ja kun ajatellaan sitten ilmastolle vahingollisia päästöjä, niitä voidaan toki rajoittaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Tiilikainen neuvoston nimissä. Olkaa hyvä, voitte vastata. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Arvon jäsenet, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Kuuntelin huolella niitä argumentteja, joita tämän iloisen keskustelun aikana esitettiin ja pisti merkille eriävät mielipiteet. Olisin kiittää esittelijöitä, heidän varjoesittelijöitään, valiokuntien puheenjohtajia ja myöskin ryhmien puhujia selkeistä argumenteista. Tämä auttoi selventämään parlamentin kantaa ja teidän prioriteettejanne. Tulen neuvoston puolella kertomaan teidän kantanne. Kuten joku täällä mainitsi, Sopimukseen tarvitaan nämä kaksi osapuolta. Tämä on äärimmäisen totta. Neuvosto tulee tekemään kaikkeensa käydäkseen rakentavaa vuoropuhelua, joka mahdollistaa sen, että sopimus saadaan aikaan vuoden 2020 talousarviosta annetussa aikataulussa, joka lukee perussopimuksessa. Kiitoksia saamastani huomiosta. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa toinen yhteisesittelijöistämme Holmaier, olkaa hyvä. Kiitos komission jäsen arvoisa neuvoston puheenjohtaja, parhaat kollegat. Aivan ensiksi haluaisin nyt palata edustaja Kraan puheenvuoroon. Hän puhui kansallisesta toimivallasta, joka on äärimmäisen tärkeää ja että Eurooppa on aivan täysin vieraantunut kansalaisista. Oletteko te yhtään katsonut tätä budjettia, josta täällä nyt puhutaan? Oletteko te yhtään katsonut esimerkiksi, että kyse on yliopistojen rajat ylittävästä yhteistyöstä syöpätutkimuksen alalla. Oletteko yhtään katsonut, että kyse on polttoaine parannuksista. Oletteko yhtään katsonut, että kyse on terästeollisuuden tehostamisesta, johon komission jäsen viittasi? Oletteko yhtään katsonut, että on tehty tutkimusta siitä, että hiilidioksidipäästöjä terästeollisuudessa voidaan käyttää kemian teollisuuden raaka-aineena niin, että tämä on täysin hiilineutraalia. Tämä kaikki on aivan konkreettista ja jos te uskotte, että ilmastovaikutuksista vaikutuksia ei kannata yhtään katsoa, niin minä kyllä sanon teille, että että kyllä on, on tällä ja kaikkialla maailmassa. Tämä on meidän tavoitteemme olla moderneja, kilpailukykyisiä, ilmastoa ja ympäristöä suojelevia ja että meillä on sellaista tutkimusta, joka tekee meistä maailman kilpailukykyisempiä. Tämä on meidän tavoitteemme, tähän pyrimme yhdessä. Ja parahin neuvoston puheenjohtajavaltio Suomi minä ihan rehellisesti sanottuna nyt kyllä toivoisin vähän vähemmän tällaisia stoalaisia vastauksia. Minä haluaisin tällaista yhteistä intoa ja sitoumusta. Tietenkin me parlamentissa tiedämme, että meiltäkin vaaditaan kompromisseja, mutta jotenkin neuvostonkin nyt täytyisi lähteä hiukan liikkeelle edes millimetreissä mitattuna. Ja minä toivoisin, että ennen 15. marraskuuta puhuisimme eh, keskustelisimme, sillä kyllä todella kannattaisi puhua näistä parlamentin ehdotuksista ja pyrkiä yhdessä välittämään vahva signaali niin, että nuo tuolla äh, takarivissä äh, nämä äh, britit, jotka puhuivat vaan kaikesta negatiivisesta, että heille saataisiin osoitettua, että Eurooppa on paljon muutakin. Kyllä itse asiassa Britanniakin on tilintarkastustuomioistuimen kiinnostuksen kohteena. Vaikkapa Walesissa ei ole täytetty niitä standardeja, mutta kun en minä haluaisi, että puhumme toinen toisillemme tällä tavoin. Jos tehdään virheitä, ne korjataan Isossa Britanniassa tai missä hyvänsä Saksassa tai muualla, mutta me haluamme järkevän talousarvion ja haluamme kunnioittaa toinen toistamme ja haluamme budjetin, joka vie meidät kohti tulevaisuutta. Siitä tässä on mielestäni kyse. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten seuraava Eh, yhteisesittelijämme Kardia Saval. Kaksi minuuttia. Puheenjohtaja Rovas Holmeier veti oikein hyvin yhteen tämän keskustelun. Minäkin haluan korostaa ajatusta siitä, että jos on olemassa neuvotteluissa joustava toimielin, niin se on tämä parlamentti. Me olemme osoittaneet tätä joustavuutta, joten ihan muutama sekunti vain, koska muuten menee kauhean myöhään. Haluan kiittää Rouva Holmajeria hänen tekemästään työstä yleisen talousarvioaiheen aiheen käsittelyssä ja myöskin kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet kantamme muotoilussa mukana. Ja ennen kaikkea ikään kuin jäähyväisten omaisesti, vaikka emme tiedä, että neuvottelemme, neuvotteleko me vielä Oettingerin kanssa, vaikka Haanin, vaiko Haanin kanssa tästä budjetista, mutta että haluan kiittää Öttingeria nimenomaan, koska olemme viettäneet pitkiä neuvotteluiltoja öitä yhdessä ja aina hyvin rakentavassa hengessä. Hän on aina halunnut puolustaa eurooppalaista budjettia ja hyvin konkreettisin tiedoin tukenut näkemyksiään ja hälventäneet meidän epäilyksiämme leikkausten suhteen niiden ohjelmien kohdalta, jotka katsomme keskeisesti. Paljon kiitos tästä yhteistyöstä. Kiitoksia. Näin tämä keskustelu on päättynyt ja huomenna toimitetaan äänestys. Ennen kuin siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, sallittehan, että ilmoitan teille Itren, Liben ja Jurin äh, korjauksista, jotka tulivat äh, täysistunnon tietoon eilen. No, mitään äh, äänestyspyyntöä ei kuitenkaan ole esitetty. Ja tästä syystä artiklan 241 kohdan 4 mukaisesti työjärjestyksessä nämä korjaukset katsotaan hyväksytyiksi. Kiitoksia. Ja nyt vuorossa on seuraava esityslistamme kohta. Kyse on Petri Sarvamaan mietinnöstä vastuuvapaus 2017 Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto EASO. Tämä on a 2019 asiakirjanumeroltaan. Ja ennen kuin käynnistän keskustelun, kiinnittäisin huomionne vielä siihen, että sinisiä kortteja voidaan myöntää myös sähköisesti. Siksi pyytäisin, että tuotte korttinne mukaan aina kun tulette osallistumaan täysistuntokeskusteluihin. Ja todella nyt puheenvuoron saa esittelijä Sarvamaa neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta, komissiota, erillisvirastojen verkostoa ja parlamenttia ja parlamentin henkilökuntaa arvokkaasta työstä, jota he tekivät vuoden 2018 vastuuhavausmenettelyn yhteydessä. Tänä päivänä me keskustelemme viimeisestä vastuuvapausasiasta tuolta vuodelta. Erillisvirastot ovat erittäin näkyviä jäsenvaltioissa. Niillä on suoraa vaikutusta unionin kansalaisten jokapäiväiseen elämään näin erityisestikin silloin, kun on kyse turvapaikkatukivirastosta, EASosta. Pakolaiskriisi järkytti Eurooppaa vuodesta 2015 eteenpäin. Se järjestetti Eurooppaa ja tilastojenkin valossa kriisi vaikutti olevan hallinnassa. Siitä olematta meidän täytyy varmistaa meidän turvapaikkajärjestelmän kestävyys, jotta voidaan välttyä uusilta kriiseiltä tulevaisuudessa. Tämä oli tarkalleen se syy, miksi EUn talousarviovaroja täytyy käyttää tehokkaasti hyväksi. Kaikki petokset julkisten varojen käytössä täytyy estää ennalta. Valitettavaa kyllä. EASON yhteydessä näin ei tehty vuonna 2017. Tilintarkastustuomioistuin antoi tilintarkastuslausumansa tilin luotettavuudesta ja laillisuudesta ja säännönmukaisuudesta – kaikille virastoille 2017 ja santoi puhtaat paperit kaikille muille paitsi turvapaikkatukivirastolle EASOlle. Me pahoittelemme sitä, että tuomioistuimen antoi kielteisen lausunnon EASON maksuista. Miksi tuomioistuin sitten näin teki? Kyse oli lähinnä siitä, että maksut eivät ole säännönmukaisia silloin, kun oli kyse julkisista hankinnoista – ja värväysmenettelyistä. Siksi vuonna 2019 Euroopan parlamentti päätti lykätä vastuuhopparin myöntämistä EASON pääjohtajalle varainhoitovuotta 2017 koskien ja päätti lykätä tilinpäätöstä tuolta vuodelta viranomaisena Talousarvion valvontavaliokunta suosittelee miltei yksimielisäänestyksen jälkeen, että vihdoinkin tehdään päätös ja kieltäydytään antamasta EASOlle vastuuvapautta vuoden 2017. Seuraavat seikat otettiin tässä yhteydessä huomioon. Ensinnäkin Ulafin löydökset, jotka liittyvät epäsäännönmukaisuuksiin ja julkisten hankintojen sääntöjen loukkaamisiin, varojen väärinkäyttöön, väärään hallintoon, humani inhimillisten resurssien väärinkäyttöön, häirintään ja epäasiallisen kohtelun, joka kohdistui henkilökuntaan. ne ovat löydöksiä. Systemaattisuus siinä, että maksuja ei hoidettu kunnolla, osoitti, että sisäisen tarkastuksen järjestelmä ei toiminut. Ja kun otettiin huomioon virheet ja myöskin muut summat, joita oli hoidettu epäkelvolla tavalla, yhteensä oli 7,7 miljoonasta eurosta yli 10 prosenttia EOSon maksusta vuonna 2017 oli muita kuin laillisia säännönmukaisia. Meidän täytyy painottaa sitä, että vuoden 2017 talousarviota pistettiin täytäntöön aiemman hallinnon, aiemman johdon alaisuudessa ja nyt on todellakin kyse tuon vuoden vastuuvapausmenettelystä. Me kyllä tunnustamme, että EASOn uusi johto on ryhtynyt kunnianhimoisiin uudistuksiin. Me tunnustamme sen edistyksen, jota on saatu aikaan sisäisen valvontajärjestelmän osalta esimerkiksi. Kaiken kaikkiaan me emme voi tehdä mitään kompromisseja silloin, kun on kyse hyvästä hallinnosta ja terveestä varojen hoidosta EUn talousarviovarojen käytöstä. Toivon mukaan parlamentti ei tässä ryhdy kompromisseihin. Löydökset olivat niin vakavia 2017 vuoden talousarvion osalta, että EASOlle ei voida antaa vastuuvapautta. Tämä on ainoa mahdollinen päätös, jonka voimme tässä asiasta tehdä. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa komission puolesta komission jäsen Oettinger. Kolme minuuttia puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisat edustajat, Äh, haluan aivan ensiksi kiittää esittelijä Sarvamaata hänen tekemästään työstä. Tämä EASO-tapaus ja äh, vastuupaus 2017 äh, selitettiin tässä oikein hyvin. EASO on avainroolissa Euroopan maahanmuuttopolitiikassa politiikassa ja jäsenvaltioiden neuvonnassa, mitä näiden äh, maahanmuuttopolitiikkaan tulee. EASON rooli on hyvin tärkeä, kun rakennetaan eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Haluamme entisestään vahvistaa EASON roolia ja tässä tarvitaan luottamusta. Ja EASO on jäsenvaltioiden kumppani. Se tukee niiden turvapaikkajärjestelmiä, turvapaikkahakemuksia tulee valtava määrä myös maahanmuuttajien uudelleen sijoituksissa, joihin jäsenvaltiot vapaaehtoisesti ryhtyvät, EASolla on merkittävä rooli. EASolla on, EASO on luonut tällaiset Euroopan laajuisesti voimassa olevat normit vastaanotolle. Jäsenvaltiot voivat käyttää EASON asiantuntemusta hyödykseen, esimerkiksi kun kyse on lähtömaiden tilanteesta paikan päällä. EASO voi tällaista tietoa jäsenvaltioille tarjota nyt puhutaan EASON hallinnosta ja sen ongelmista. Ne otamme hyvin vakavasti, hyvin hyvin vakavasti. Me komissiossa olemme vuodesta 2016 seuranneet hyvin tarkkaavaisesti EASON pyrkimyksiä parantaa hallintoa ja menettelyjä esimerkiksi mitä tulee julkisiin hankintoihin, palvelukseen, ottomenettelyihin ja ylipäätään sisäisiin määräyksiin. Olemme tukeneet EASOa aktiivisesti, jotta näitä aiempia puutteita talousarvion toteuttamisessa, mm, julkisissa hankinnoissa ja palveluksenottomenettelyissä saadaan korjattua ja me tulemme tukemaan EASOa myös jatkossa. Yksi asia on kuitenkin tehtävä selväksi. Euroopan unionilla on kahdenlaisia virastoja. Osa on täytäntöönpanovirastoja, osa virastoista ja ne ovat osa komission tehtävien toteuttamisesta ja Meillä on keskitettyjä virastoja, jotka Euroopan järjestelmän mukaan toimivat niin, että komission yhteisvastuu on hyvin rajallinen. Eli näissä niiden hallintoneuvosto, mm, jossa istuvat kaikki jäsenvaltioiden edustajat, on määräävä taho. Komissiolla on vain kaksi paikkaa hallintoneuvostossa ja päävastuussa on siis viraston johto itse. Näissä hajautetuissa virastoissa kolmikannassa neuvoston, komission ja parlamentin välisessä kolmiossa toimitaan ja on myös oltava selkeä valvontajärjestelmä, mutta sitä oikeastaan ei ole. Ja kokemukseni viimeiseltä kymmeneltä vuodelta on osoittanut, että tarvitaan ehdotus siitä, että näiden hajautettujen virastojen järjestelmä on muutettava semminkin, kun niiden merkitys on korostunut ja niiden vastuualueet lisääntyneet huomattavasti, niin niiden valvonta on tiukennettava huomattavasti. Onpa se sitten komissio tai joku muu taho, tarvitaan viranomainen, joka operatiivisella tasolla toimii aivan jatkuvasti ja huolehtii ja takaa sen, että että kaikki tapahtuu sääntöjen mukaisesti. Jos tämä ensisijassa on viraston itsensä vastuulla, niin katson, että tulisi, tulisi pohtia, eikä nyt yksinomaan tätä yksittäistä tapausta, josta meidän tietenkin täytyy oppia, niin meidän täytyy ajatella koko kokonaisuutta. Pidän hyvänä sitä, että yhteistyö hallintoneuvoston kanssa sekä väliaikaisen pääjohtajan kanssa ovat johtaneet merkittäviin edistysaskeliin 61-68 parannustoimesta on jo toteutettu ja näitä puutteita näin ollen korjattu. On siis hankintamenettelyä parannettu, sisäistä valvontaa parannettu palvelukseen ottomenettelyjä nopeutettu ja kun ajatellaan 105 ottoa näistä saattaa on jo hoidettu kuntoon tämän vuoden mittaan. Tällä hetkellä yhdeksästä johtopaikasta enää tai johtopaikkoja on täytetty ja vapaista, vapaita paikkoja on enää kuusi. Todella siis palvelukseen Velanottomenettely on parantunut huomattavasti ja on tilanne on nyt parantunut ja sen uskottavuus voidaan jälleen saada oikealle tasolle kaikkien näiden toimien pohjalta. Olaf, petoksen torjunta, virasto on tehnyt suosituksia, mitä tulee hallintoneuvoston roolin palvelukseen otto toimissa, niin näitä suosituksia on kuunneltu ja halutaan välttää jatkossa tämän kaltaiset tapaukset kuin joita menneisyydessä on ollut. Komissio haluaa, että ja se on johto huolehtii sääntöjen kunnioittamisesta, säännönmukaisuudesta ylipäätään. Ja jotta nämä turvapaikka-alan merkittävät haasteet saavat vastauksia, olemme tehneet ehdotuksen siitä, että EASON toimivaltaa muutettaisiin ja EASOsta tulisi varsinainen komission alainen erillisvirasto Euroopan unionille. Me olemme tehneet ehdotuksia ja toivomme, että ne käsitellään mitä pikimmin, jotta tämä lainsäädäntöehdotus saataisiin hyväksyttyä mahdollisimman nopeasti. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Tsehovski, EPP. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane komisař. Kiitoksia, rouva puhemies. Arvoisa komission jäsen ja esittelijä. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Sarvanmaata esittelijää tästä hyvin tehdystä työstä. Hänen esityksensä tänään oli äärimmäisen hyvä. Hän hyvin selkeästi kuvaili kaikkia niitä ongelmia, mitä tässä on. Minä olen minä käyn Maltalla joka vuosi, olin siellä myös 2017 vuonna ja muistan viraston esityksen silloin. Siellä näytettiin, kuinka he halusivat laajentaa toimiaan, toime, toimiaan ja työtänsä, toimialansa. Ja he halusivat yhdeksi tärkeimmistä EUn virastoista. Ja mitä sitten skandaalin jälkeen tapahtui? Virasto tallattiin kerta kaikkiaan lyt päättyyn skandaalin jälkeen tai tallautui, koska se mitä siellä tapahtui oli aivan skandaali. Meidän pitäisi sanoa ihan selkeästi, että mitään samanlaista ei koskaan voida täällä hyväksyä. Ja minä haluaisin kiittää kaikkia, myöskin Olafia ja tilintarkastustuomioistuinta, jotka tekivät yhteistyötä tämän asian selvittämiseksi. Valitettavasti he eivät ole vielä saaneet työtään valmiiksi, koska kapasiteettia ei ollut riittävästi. Mutta mutta se, mitä saatiin selvitettyä tuossa tutkinnassa osoittaa, että tämä olisi momentum more kaikille muille virastoille. Suuri, valtava varoitus, jotta mitään samankaltaista ei koskaan enää tapahtuisi. Kiitoksia ja sitten edustaja Volta Sasede. Um, the European Asylum Support Office... Euroopan turvapaikkatukivirasto on tärkeä kumppani Euroopassa, kun muutto haasteeseen. Epävakauden lisääntyminen EUn ulkorajoilla on tehnyt asiasta yhä kiireisemmän. Usein kyse inhimillisestä tragediasta. Ja se on valtavasti tehtäviä. Se koordinoi esimerkiksi sen valtion turvapaikkapolitiikkaa. Se pyrkii parantamaan yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän perustamista. Se tukee jäsenvaltiot, jotka suuren, suurten paineiden alla, kuten Italia ja Kreikka. Jotta EASO voi suorittaa kaikki nämä tärkeät tehtävät, se tarvitsee meidän tukeamme ja sillä on meidän tukemme, SNT-ryhmän tuki. Valitettavaa kyllä, talousarvion valvonnan kannalta, kun on kyse vuodesta 2017 ja sitä ilmaista kaudesta, voidaan havaita valtava määrä epäsäännönmukaisuuksia sekä henkilöstöhallinnossa että myöskin menopuolella. Siksi SND ei voi huomenna antaa vastuuvapautta vuoden 2017 tälle virastolle. Tämä sanottuani niin pistämme merkille ne muutokset ja parannukset, joita saatiin aikaan virastossa sen jälkeen, kun viraston johtaja vaihdettiin. Rota Gregory on pystynyt tarttumaan aiempiin ongelmiin ja hän on myöskin luonut koko joukon oikaisutoimia tulevaisuutta silmällä pitäen. Hän ansaitsee meidän kaikkien tuen, kun ne pistää näitä uudistuksia täytäntöön. Olin noin siitä, että teksti, josta huomenna äänestetään, painottaa sitä, että myönteistä kehitystä on tapahtunut. Mikäli uudistukset etenevät nykyistä tahtia. Uskon, että nämä ongelmat voidaan jättää taakse. Ja EASO pystyy kunnolla tukemaan Euroopan turvapaikkapolitiikkaa. Toivottavasti nyt päästään tästä asiasta yli ja eteenpäin, koska me tarvitsemme EASOa. Se on tärkeä kumppani, kun on kyse yhteisistä maahanmuuttohaasteista. Samalla pystytään välttymään inhimillisiltä, inhimillisiltä tragedioilta rajoillamme. Kiitos. Sitten edustaja Strugariu, Renew. Ryhmä, olkaa hyvä. Romanian. Domnule komissar dragi colegi, factual și ca un minimum pe care îl dat. Kiitoksia komissiolle ja kollegoille. Me olemme velkaa kansalaisille, me olemme velkaa todellisia tapahtumia, faktoja. EASO ei ei voi saada vastuuvapautta vuodelle 2017 vuodelta, koska kyseessä on 7,7 miljoonaa euroa, jotka on tuhlattu sääntöjen vastaisesti. Ja sitten Olaf suorittaa tutkintaansa julkisten hankintojen suhteen, koska siitä on selvinnyt, että julkista rahaa ei ole käytetty asianmukaisesti ja aikaisempi johtaja ei käyttäytynyt asianmukaisesti tapahtui väärinkäytöksiä. Herra komissaario, hajautetut virastot, niiden pitäisi olla hyvien käytänteiden esimerkkejä ja niiden pitäisi osoittaa kykevänsä hallinnoimaan noita varoja, jotka kansalaisilta heille osoitetaan. Viime vuonna aikaisempi johtaja vapautettiin tehtävistään ja tämä henkilökohtainen pyyntö minulta vielä, että tämän henkilön ei pitäisi koskaan päästä enää eurooppalaiseksi virkamieheksi. Uusi pääjohtaja avasi tai käynnisti uuden hyvin kunnianhimoisen toimintaohjelman. Minä haluan tukea kollegoilta tähän ajatukseen, että EASO saataisiin nousemaan jaloilleen. Sillä on hyvin tärkeä rooli Euroopan unionissa ja sen takia tätä tätä uutta suunnitelmaa täytyy valvoa. Tämä ei ole mikään pelkkä muodollisuus, vaan meidän, meidän velvollisuutemme. Se, että käytetään julkisia varoja väärin, on asia, jota ei voida hyväksyä. Sitä ei voida päästä tapahtumaan uudestaan ei EASOn kohdalla eikä muunkaan eurooppalaisen instituutin kohdalla. Kiitos. Kiitokset kollega ja seuraava puhuja von Kramon Taubadel. Kiitos puhemies, kollegat. EU tarvitsee tehokkaan ja toimivan turvapaikkatukiviraston. Kansalaiset ja me, Euroopan parlamentin jäsenet, odotamme, että kaikki instituutiot noudattavat eettisiä rahoitus- ja muita sääntöjä, joita unionilla on. Nyt no, täytyy onnitella EASan uutta johtajaa Nina Gregoria ja hänen johtoryhmäänsä heidän tekemästään ankarasta työstä ovat noudattaneet toimintasuunnitelmaa ja saaneet aikaan merkittävää menestystä, kuten kollegat ovat jo sanoneet. Tällä hetkellä siinä on meneillään myöskin valtavan suurta kasvua, kun tarkastellaan talousarvion suuruutta, mutta myöskin henkilöstömäärää. Virasto tarvitsee muiden instituutioiden tuen, jotta sitä voi tulla sellainen virasto, jonka me tarvitsemme. Virasto, joka hoitaa tehtävänsä ja velvollisuutensa ja tukee jäsenvaltioita ja niiden viranomaisia, kolmansia maita ja niitä turvapaikanhakijoita, jotka tulevat Eurooppaan hakemaan apua. Mikäli pidämme mielessämme, minkä tyyppisen EASON haluaisimme, meidän ei pitäisi todellakaan antaa vastuuvapautta vuoden 2017 talouden hoidosta. Nyt odottelen jo maaliskuuta 2020, jotta voin sitten antaa vastuuvapauden EASOlle. Danke. Kiitos. Kollega Joachim Kuus, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluaisin muistuttaa siitä, että tämä aihe on siis EASON 2017 vastuuvapaus, siis tukiviraston. Ei kyse ole sen eksistentiaalisesta tilanteesta tai että haluamme EASON purkaa. Siis äh, mielestäni äh, on hiukan yllättävää nyt kuulla ikään kuin tällaista uhkailevaa sävyä. Ei kun kyse on vaan vastuuvapaudesta. Ja jos minä oikein ymmärrän äh, varahoitoasetusta, niin vastuuvapaus liittyy tuloihin ja menoihin ja, ja taloudenpitoon ylipäätään. Ja tässä ihan ilmeistä on, että 2017 EASO ja näin esittelijä jo tässä totesikin, niin yli 10 prosenttia rahoista on käytetty säännön vastaisesti. Ja yksinomaan tämä tosi asia, että näitä varoja ei ole säännönmukaisesti käytetty, on perustelu sille, että me emme voi myöntää vastuuvapautta. Eli tämähän nyt on ihan helposti ratkaistu asia. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi edustaja Zarnetski. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Haluan kiittää komission jäsentä yhteistyöstänne ja vahvasta persoonastanne. Sinun, teillä on aina oma mielipide asioihin. Ja monet poliitikot eivät oikein omaa, omaa mielipidettä. No sitten sisältöön. Tämä on hyvin epätavallinen tilanne, koska on aika harvinaista, että pääjohtaja vapautetaan tehtävistään. Hän joutuu lähtemään näin tärkeästä viraston johtotehtävästä. Viraston, joka tekee hyvin tärkeää ajankohtaista työtä. Pakolais- ja maahanmuuttokysymys on hyvin tärkeä asia niin monille ihmisille, jotka eivät sinänsä ole kiinnostuneita politiikasta, joten ei ole ihme, että tämä on sellainen asia, josta niin monet ihmiset puhuvat. Puhuvat. Sanoisin, että tämän vuoden budjetti pantiin täytäntöön kyseisenä vuonna, mutta tämä osoittaa, että ne, jotka huutavat suurimpaan ääneen siitä, kuinka maiden pitää käyttäytyä turvapaikkakysymysten suhteen, niin he kyllä ovat ihan syntisiä itsekin. Ja seuraavaksi edustaja Urban Crespo, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä tulin juuri mm, Lesbokselta Morjan pakolaisleiriltä, jotta ymmärtäisin ja omin silmin näkisin, minkälaisia ihmisoikeusrikkomuksia siellä tapahtuu ja miten näitä asioita käsitellään. Ähm, jär, to, paikalla toimivat järjestöt kertoivat juuri EASON toiminnasta. Ei makseta maksuja, ei ole hallinnollista kapasiteettia, henkilökuntaa ei ole kunnolla koulutettu. Äh, on äärimmäisen huolestuttavaa, että että eh, esimerkiksi syyrialaisten tai irakilaisten hakemuksia ei hyväksytä. Tässä syrjitään tiettyjä kansalaisuuksia paikan päällä ja tämä on selvästi Euroopan eh, strategia ulkoista rajaa hallintonsa joillekin muille ja sitten on tämä häpeällinen Turkkisopimus. Ja näin hyvin häpeällisellä tavalla kohdellaan eh, turvapaikanhakijoita. Kyse on ihmisoikeuksista eikä vain yksinomaan ulkopolitiikan turvallisuusulottuvuudesta. Kiitoksia. Herr Lagos. Kiitokset sitten edustaja Lagos. Kiitoksia puhemies. Ongelma, joka havaittiin EASON yhteydessä, oli erittäin suuri ongelma. Se kertoo meille hyvin paljon siitä liiketoiminnasta, jota on syntynyt köyhyyden ja maahanmuuton ympärille. Kuinka suurista summista rahasta, rahaa on kyse ja miten henkilöt, jotka näitä asioita hoitavat, toimivat. Emme voi yksinkertaisesti vain syytää rahaa tähän toimintaan. On olemassa kansalaisjärjestöjä ja ryhmittymiä, jotka yksinkertaisesti varastavat Euroopan unionin määrärahoja. On tärkeää, että tämä täytyy saada lopetettua. Ja tällaiset asiat täytyy toimittaa aina yleiselle syyttäjälle, koska jotkut, jotkut ihmiset pystyvät hyötymään pakolaisten kurjuudesta ja vaikeasta tilanteesta. Minun maani, Kreikka, on esimerkiksi suurissa ongelmissa. Maassani toimii kansais- järjestöjä, joiden jäsenet ovat syyllistyneet rikoksiin. Heidät täytyy tuomita. Kiitos. Nyt äh, muut puheenvuorot. Ensimmäisenä edustaja Lopes Akilä. Kiitoksia puhemies komissaari Ettinger. Minun valiokuntani on käynnistänyt tämän EASO-viraston ja myöskin eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän aikaansaamiseksi, koska siellä tarjotaan koulutusta ja käytännön työkaluja, jossa siirretään tietoja ja taitoja. Tämä on todella tärkeää, että nyt sitten erotetaan tosiasiat valheista, eli turvapaikanhakijat ja turvapaikkajärjestelmä. Valitettavasti nyt sitten turvapaikka-asetus on valitettavasti blokeerattu sovittu neuvostossa ja se sitten taas blokkaa koko eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän ja pyydämme, että komissio tukisi tätä turvapaikkapakettia. Ja sitten tilintarkastustuomioistuin on todennut, että 2017 ja varsinkin 2018 tilivuodelta on löytänyt epäsäännönmukaisia. Governance plans, EASON governance plans sitoutuu avoitomuuteen ja tilien, avo- tilien oikeellisuuteen ja myöskin haluaisimme pitää tästä kiinni tästä ö, ajatusten ja tietojen vaihdosta, mitä tähänkin asti olemme harjoittaneet. Simniok, Bernhard. Kiitoksia. Sitten Bernhard Simniok. Politiikka EU on einzige katastrofi. EUn turvaikapolitiikka on varsinainen katastrofi ja EU on rahan tuhoamiskone. Kuten mietintö osoittaa, emme tarvitse